puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti 2. heinäkuuta 2015 hyväksymä lopullinen esitystä luonnos on jaettu. Tälle päivälle ei ole muutosehdotuksia. Tiistain osalta, kun otetaan nykytilanne huomio ja huomioon ja kun on keskusteltu muiden toimielinten kanssa, niin tiistain osalta ehdotan seuraavia muutoksia käsittelyjärjestykseen. Herra Tusk on kutsunut koolle huomenna seksi iltapäiväksi äh, huippukokouksen sen vuoksi tulee komission selvitys sen työohjelmasta vuodelle 2016. Ja tämä tulee Euroopan neuvoston johtopäätösten tilalle 25.–26. kesäkuuta ja nykytilanne. Sen sijaan ehdotan teille, että että keskiviikkona aamulla toisena kohtana otetaan esityslistalle komissioneuvoston julkilausuma 25-26 huippukokouksesta ja sitten eurokokouksesta ja Kreikan nykytilanteesta. Tämä kohta korvaa komission julkilausumaan työohjelmasta. Jos tämä teille sopii, niin se on, otetaan tiistaille. Sen, sen lisäksi, kun on näin paljon puheenvuoropyyntöjä, niin että äänestys ei ole kello 12 vai 13, niin on enemmän puheikaa käytössä. Herra her, Verhofstadt, haluaisitte keskiviikosta nyt. Puhemies, se on kai ainoa mahdollisuus, että kun meidän piti keskustella Kreikasta, että se lykätään keskiviikkoon huippukokouksen jälkeen. Mutta minun on kyllä kysyttävä teiltä myös, ettei ole pelkästään komission puheen oltava läsnä, vaan myös neuvoston puheenjohtaja ja herra Tsipraksen täytyy olla paikalla, että saada kunnon keskustelu. Ja herra Dijsselblom myös euroryhmästä. On ihan hassua, että keskustellaan tilanteesta Kreikassa ilman Kreikan pääministeriä paikalla parlamentissa. Kyllä on sanottava, että jos ajatellaan herra Orban, joka on minun poliittisen vihollisen, mutta kun puhutaan Unkarista, niin hän on paikalla. Aina olen toki eri mieltä hänen kanssaan, mutta paikalla hän on. Eli jos todella keskustellaan kansanäytöksen tuloksesta ja mahdollisista ratkaisukeinoista, niin kyllä Kreikan pääministerinkin täytyy olla paikalla Dijsselbloemin ja euroryhmän puheenjohtaja vieressä. Herra Verhofstadt, minulla on sama toive näille herroille. Onko tiistaista ja aamusta vielä puheenvuoropyyntöjä? Rova Harms, olkaa hyvä. Se, että haluat sitten ilmoittaa tämän, niin tämä on siis vaatimus Verhofstadilta, jota parlamentin täytyisi kyllä tukea ehdottomasti, koska viime viikkoina – me olemme toistuvasti yrittäneet ennen huippukokouksia ja ennen ratkaisevia neuvotteluja keskustella Euroopan parlamentissa ja päästä tulokseen. Olemme toistuvasti puhun, halunneet puhua Kreikan hallituksen edustajien kanssa. Sen sijaan te olette puhunut Euroopan parlamentin puolesta. Minusta on nyt korkea aika, että tätä keskustelua käydään suoraan. Rova Harms, en tiedä mistä te puhutte. No jos olisitte niin ystävällinen, mutta jos ette edes kuuntele vastausta, niin, niin herra Van Hadalen. Halusin teille vastata, mutta kirjoitan sen teille nyt. Ja, dank u wel, voorzitter. Um... Kiitos puhemies. Erinäiset ihmiset ovat täällä viitanneet teidän rooliinne, aika yllättävän rooliin Kreikka-asiassa – kun keskiviikkona käydään keskustelua aiheesta liittyen neuvoston kreikkapäätelmiin, niin voisin hyvin kuvitella, että moni kantaisi vastuun, tekin ehkä kantaisitte vastuun, kun olette olleet aika merkittävässä osassa koko prosessissa, ja kyllä teidät täytyy saada vastuulle myös parlamentissa. Te puhuitte Unkarista, en oikein usko, että se on ihan asianmukainen vertailukohde Todellakin kun Unkarista oli kyse, niin teillä oli selkeät kannanotot. Ja siinä voin tukeakin teitä. Mutta tällä kertaa me emme voi teitä tukea kyllä-kampanjan roolistanne. Niin ehkä keskikkona teille annetaan sitten tilaisuus, että voitte kertoa parlamentille omasta osuudestanne. Mekin saisimme tilaisuuden keskiviikkona siitä kysymyksiä teille. Ich habe jetzt allerdings keine andere Möglichkeit als... Ei minulla ole muuta mahdollisuutta kuin Tsipraksille ja Taiselblumille ilmoittaa tämän talon toive. Sen, siihen, siihen minua on pyydetty ja sen teenkin. Ei minulla ole sitä vaikutelmaa, että, että kaikki olisivat tämän toiveen ilmaiset tässä talossa, mutta esitän sen. Onko tiistaista nyt vielä puheenvuoropyyntöjä? tiistain osalta on vahvistettu. Sitten herra Jesenki Letsos on esittänyt 51 muun jäsenen kanssa muutoksen, esity, muutoksen käsittelyjärjestykseen, jossa olisi komission lausuma Saksan sotakorvauksista. Herra Kletsos esittää tämän esityksen. Niin, halusin antaa tämän Herra puhemies, haluaisin kysyä, onko mahdollista, että voimme sanoa tähän asiaan jotakin tänään. Hyväksytäänkö se, että tämä asia otetaan keskille, Saksan äh, sotavelat Kreikassa, siis tämän esityksen pohjalta, jonka me 51 olimme tehneet, haluaisin kuulla, mitä te ajattelette asiasta, miten tätä asiaa pitäisi nyt käsitellä, miten, mikä on se tapa, jolla tämä organisoidaan. Ja toinen asia, Hyvät edustajat, toverit, minä haluaisin tässä puolustaa nyt meidän puhemiestämme Martin Schulzia. Kuulostaa teistäkään kummallista, mutta minä puolustan häntä. Hän, äh, hänen rakkautensa Kreikkaa kohtaan on noussut esille jo useaan otteeseen, mutta Kreikan kansa hylkäsi hänen ehdotuksensa – se, että hän nyt tulisi hallinnoimaan Kreikkaa. Mutta minä tiedän kuitenkin, miten lähellä hänen sydäntään Kreikka on. Hän voisi tulla Kreikkaan, tulla Kreikan kansalaiseksi ja sitten myöskin liittyä siellä johonkin puolueeseen. Siellä minä voin sitten puolustaa tässä tilanteessa ja tukea häntä tässä toimessa. Vielen Dank, Herr Kiitos, herra Glitzos asianmukaisesti ehdotuksenne on tullut tänne ja 50 muuta jäsentä on sen allekirjoittanut. Ja sen otsikkona on komission lausuma. Siis vain komissio, sikäli kun on kerrottu, siis sotaan liittyvistä Saksan vahingonkorvauksesta. Haluaako joku pitää puoltavan puheenvuoron? Robert Zimmer, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät näistä herrat, minä haluaisin pyytää, että tukisitte tätä esitystä. Tässä on kyseessä sellainen kysymys, joka vuosikymmeniä on pohdituttanut monia ihmisiä Kreikassa ja jota ei ole 2 plus 4 sopimuksella vuodelta 1991 äh, saatu pois päiväjärjestyksestä, on todellakin välttämätöntä, jotta osoitettaisiin kunnioitusta Kreikan kansaa kohtaan – että tästä asiasta käytäisiin keskustelua. Tietysti voidaan sanoa, että tämä on Saksan ja Kreikan välinen kahdenkeskinen aihe, mutta tämä asia koskettaa myös ilmapiiriä Euroopan unionissa. Ja nimenomaan minä tietoisesti saksalaisena Euroopan parlamentin jäsenenä olen sitä mieltä, että tässä olisi nyt tilaisuus reilusti keskustella tästä avoimesta kysymyksestä niin, että kysymys ei ole mistään rahoituksellisista laskelmista, vaan sen tunnustamisesta, että on kysymyksiä, joita ole ratkaistu ja että voidaan istua saman pöydän ääreen keskustelemaan asiasta. Haluaako joku pitää vastustavan puheenvuoron? Herra Preda, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitos puheenvuorosta. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy kutsua tätä oikealla nimellä. Tässä sirkusta halutaan nyt tänne tuoda Kreikasta käsin. Jos tässä palataan, meidän täytyy palata käsittelemään vakavia asioita ja meidän torjua tällaiset pyrkimykset tehdä mitä tahansa tässä parlamentissa. Minä vastustan tätä ehdotettua keskustelua, jota kommunistit ovat esittäneet. Se ei auta Kreikkaakaan tässä hankalassa tilanteessa, Äh, Nyt on pyydetty tai pidetty puoltava ja vastustava äh, puheenvuoro. Eli äänestys puoli, äh, puolesta, puolesta sitten vasta-äänet ja tyhjät äänet hylätty. Wir kommen nun zum Mittwoch. Sitten keskiviikkoon. Te esititte jo keskiviikosta puheenvuoronne. Onko siitä muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole. Sitten tulemme torstaihin. Mä pyytää, että Schaken mietintö ihmisoikeuksista ja teknologiasta siirretään syyskuulle. Pyynnön perustelee Rova Schaake itse. Schreiber nicht da. Oh, Frau Schaake, entschuldigung. Rova Schaake, olkaa hyvä. Kiitos puhemies kollegat. Sen jälkeen kun olen hyvässä henkisestä yhteistyötä mietinnön parissa, joka liittyy siihen, miten uutta tekniikkaa käytetään ihmisten vaikuttamiseen globaalisti, ehkä tarvitaan enemmän aikaa, jotta voimme selvitä tiettyjä erimielisyyksiä ryhmien välillä. Eli 152 yhdi säännön nojalla haluan tätä lykättäväksi syyskuuhun. Herra Biden-Holzer puhuu sitten pitää puheenvuoron tämän pyynnön puolesta. Tim Haluaisin tukea tätä. Olemme käyneet hyvin rakentavaa keskustelua. Nyt on nostettu uusia ongelmia. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka tarvitsee enemmän aikaa. Ja siksi pyytäisin, että keskustelu tästä siirrettäisiin syyskuun täysistuntoviikolle. Rechen? Das ist nicht der Fall. Dann äh, frage ich, wer dafür ist. Ei vastapuheenvuoroja puolesta, että siirretään syyskuulle. Onko vastaääniä? Onko tyhjääniä? Eli siirretty. Alderyhmä on, tai herra Jakovčić on Alderyhmän puolesta jo ilmoittanut, että se halusi ensimmäiseksi kohdaksi torstaille Srebrenica muistotilaisuuden. Herra Jakovčić, teillä on puheenvuoro gospodine predsjedniče kiitos puhemies alde ryhmän toiveena on siis että Srebrenican tragediaa muistettaisiin mahdollisimman arvokkaalla tavalla parlamentissa, kuten puhemies tekin alkupuheenvuorossanne teitte. Me toivomme, että myös parlamentin jäsenten ajatukset olisivat samansuuntaiset, osoittain muistua Srebrenican uhreille ja muillekin Balkanimaiden uhreille. Tästä syystä me haluaisimme tämän tyyppisen päätöslausunnon mahdollisimman nopeasti, siksi pyydänkin hyvät parlamentin jäsenet, että tuette ehdotustani. Für den Antrag möchte Flecken. Ehdotuksen puolesta pitää puheenvuoro Fleckenstein. Wir sprechen uns für diesen Antrag aus. Hyvät kollegat, me puhumme tämän valmitanisten puolesta. Vaikkakin kokous alun perin valitsi toisenlaisen toimintatavan. Uskomme, että kärsimys, joka koski niin monia tuhansia ihmisiä, on varmasti sellaista, että meidänkin pitäisi käydä siitä rauhallinen asiallinen keskustelu. Sen ovat kuolleet murhatut ihmiset samoin kuin henkisesti ihmiset ansainneet. Antaas vai mitä? Ja... Haluaako joku pitää vastustavan puheenvuoron? Rafa Norden, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Sen verran totesin puhemies, että totta kai me puolamme keskustelua torstaina, mutta huomenna on muistotilaisuuksia. Meidän ryhmämme järjestää kokonaisen illan muistoksi tapahtumille. Totta kai kaikki ovat tervetulleita mukaan. Kiitos. Es gibt aber Kiitos. Ei ole kuitenkaan puheenvuoroa, vastustavaa puheenvuoroa, joten äänestetään ehdotuksesta. Kuka on ehdotuksen puolesta? Näyttäkää kädellä. Vasta äänet. Tyhjät äänet taisi olla enemmistö. Päätöslauselman tarkistusehdotukset. Ei kun päätöslauselmaehdotusten jättämisen määräaika on huomenna kello 10. Yhteiset päätöslauselmat ja tarkistukset keskiviikkona kello 12 ja sitten yhteisen päätöslauselmien tarkistusehdotukset keskiviikkona kello 13. Ja sitten torstaina on äänestys 9. heinäkuuta. Käsittelyjärjestys vahvistetaan. Esityslistalla on seuraavana. Halusitteko vielä työjärjestyspuheenvuoron? Olkaa hyvä. Danke, Kiitos puhemies. Kreikan tragedian haluaisin, että kiinnittäisin huomiota erääseen myönteisen asiaan henkilöön, joka 20 vuotta sitten syntyi päivälleen 20 vuotta sitten henkilö, joka on tunnettu suvaitsevaisuudestaan, maailman voimuudestaan ja siitä, että hän toimii rauhan puolesta. Minä puhuin Dalai Lamasta. Ja minusta olisi asiallista, että tänä päivänä myöskin muistettaisiin hänen toimintaansa. Kiitän siitä, että sain käyttää puheenvuoron. Minä toivotan Dalailemalle kaikkea hyvää. Kiitos puhemies. Kiitos. Kiitos. Esityslistalla on seuraavana suullinen kysymys komissiolle pääomamarkkinaunionin